voimme tätä maata varten, joka on niin lähellä meitä Eurooppaa, voimme osoittaa solidaarisuutta. Kiitoksia kollega Harms. Sitten konservatistien ja reformistien ryhmäpuheenvuoro kollega Koval. Puolitoista minuuttia. Kiitoksia paljon, puhemies